One minuutti. Kiitos puhemies. Minäkin haluan tässä osoittaa Ranskan kansalle ja ranskalaisille surunvalittelut tänä vaikeana hetkenä. No, nyt viime aikaisimmat kehityssuunnat tässä Brexit-keskustelussa osoittavat, että kyllä jatkoaika antaa tilaisuuden puuttua näihin todellisiin ongelmiin. Herra Barnier minusta tämä ongelmallinen tämä varoitusjärjestely backstop, se on näitä neuvotteluvarustelun alusta asti ja tulee niin tekemään jatkossakin niin kauan, kun te pysytte kannassanne jatkoaika lokakuuhun asti. No, en usko, että päästään sopuun siihen mennessä. Tämä vaatisi uuden komission, uuden parlamentin, uusia kantoja, jotta saadaan vastaus näihin kysymyksiin. Minun kantani on aina ollut, että jos on osa kerhoa, niin pitäisi olla kerhossa. Ei voi olla puoliksi mukana tai puoliksi ulkopuolella. Ja se on tämä ongelma, jossa Iso-Britannia nyt on. Herra Brock on poistunut, mutta no, puhemies, tämä on minun viimeinen puheeni ei ehkä, vaan tule varmasti viimeinen puheeni varmasti 30 vuoden jälkeen. Ja haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja sanoa, että tämä on ollut suuri ilo ja kunnia edustaa Pohjois-Irlannin kansaa tässä talossa 30 vuotta. On ollut hyviä aikoja ja hyvin surullisia aikoja, jolloin olemme käyneet läpi muussa terroristi, terrorismi-iskuja ympäri Eurooppaa. Ja minä olen joutunut tämän kokemaan myös, mutta Euroopan parlamentti, Jacques Delors, tuki Pohjois-Irlannin kansaa tuona vaikeana aikana. Jermaine Paisley, John Human ja minä kävimme tapaamassa häntä vuonna 1994 rauhanprosessin alussa hän pyy- kysyi meiltä, että miten Eurooppa voi auttaa teitä. Ja Eurooppa auttoi yli kaksi miljardia. Tämä auttoi monia ihmisiä ympäri Pohjois-Irlantia, joten jätän hyvästi parmitille tänään ja voin sanoa, että tämä on ollut hienoa aikaa. Toivottavasti olen antanut jotain, toivottavasti edustanut äh, äänestäjäni hyvin aikanani täällä, koska olemme ylpeä kansa, hieno kansi, Pohjois-Irlannin kansa. Kiitos. Kiitoksia kovasti, edustaja Nicholson. Olen tehnyt kanssanne esimerkiksi agrivaliokunnassa yhteistyötä ja olette hyvin rakentavalla tavalla vienyt eteenpäin teitä edustavien ihmisten etuja. Kiitos siitä. Nyt saitte vielä kerran puhua täällä. Ja kiitoksia. Ja pyydän anteeksi. Aikataulut ovat tässä jo sekaisin. Anderson, minuutti. Nothing has changed. Kiitos. Mikään ei ole muuttunut. Pitkän perätään sopimusta edelleen ri- rikotaan. Kuusi kuukautta jatkuu vielä tämä epävarmuuden tila. Eikä ole pidetty kiinni siitä, mitä on sovittu. Brexit. Tässä on rikottu ihmisten oikeuksia, myös äänioikeutta. Se on ollut kansalaisoikeustaistelun ytimessä. Finnegel muut eivät halunneet tällaista taistelua. Lähettäkäämme Lontooseen, Dubliniin, Br- Brysseliin nyt selkeä viesti. Tämä Brexit-kaos tu- tuomitaan. Tämä on poliittista vandalismia. Sinn Feinia äänestämällä pohjois voidaan mennä demokraattisella tavalla ulos tästä Brexit-sotkusta ja voidaan pyrkiä siihen, että logisesti järkevästi päästään kohti Irlannin yhtenäisyyttä. Kiitoksia. Mr. Smith, apologies. Pyydän anteeksi. Täällä on sinisen kortin pyyntö Kelliltä. Andersonille. Otatteko tämän vastaan, edustaja Anderson? Kuten tiedätte, en usko eh, siihen, että eh, on vastakkainasettelua kollegoiden kanssa. Tämä on vain toinen kerta, kun käytän sinistä korttia, mutta kun Anderson sanoo, että Dublin on jättänyt pohjoisen taakse, kun kaikki tietävät, että Irlannin hallitus teki kaikkensa eh, Michel Barnierin ja muiden kanssa, miten hän voi väittää, että kun Sinn Fein ei itse tätä paikkaa enää. Well, I think you'll find I'm taking my seat here and... Sinn Fein on puhunut selkeäsanaisesti Dublinin hallituksen suhteen. Se on yksi harvoista, jotka eivät anna irlantilaisille äänioikeutta – Kyllä sinä, Sean, tiedät, mikä tilanne on. Pohjois-Irlannissa, jossa äitini ja hänen sukupolvensa menivät Lontooseen äänest- taistelemaan sen puolesta, että jokaisella olisi äänioikeus. Ette kuitenkaan tiedä, mikä tilanne on Irlannissa, mutta näin. One minute. Smith, minuutti. President, uh, thank you. Puhemies, kiitos. Skottina voidaan sanoa, että tiedot lähdöstämme ovat liioiteltu, mutta kuten Tusk sanoi, niin tässä pitää nyt löytää tie pois tästä tilanteesta. Puheenjohtaja Tusk siteerasi John Lennonia, että oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Eli hän puhui näistä unelmoijista. Joten paras Brexit on se, että ei ole Brexitia ollenkaan kuitenkin. Mutta nyt sitten eurovaalit. No, minun puoleni valmistautuu niihin, Joudutamme niitä innolla. Meillä on kuitenkin varoituksen sana ja vetomus. Pitää oppia nyt Brexitistä. Brexitin ainekset ovat olemassa kaikissa maissamme populismi lisääntyy, väärät tiedot, valeuutiset ovat riski meille kaikille. Pitää sanoa suosittu, että UK-demokratia on hankaluuksissa ja vetoan teihin, että lähetätte kansalliset tarkkailijoita, että voidaan varmistaa, että meidän eurovaalimme käydään läpi kunnolla. En luota meidän viranomaisimme Eurokampanja valehteli, se on rikkonut vaalilakia, tietosuojalakia, ja varmasti tämä tulee jatkumaan myös ja moni muukin asia. Tässä taistellaan Euroopasta vaaleissa. Tässä on kyse kansainvälistä solidaarisuudesta eurovaaleissa. Minun puoleni Skotlannissa on valmis. Voitte luottaa meihin. Toivottavasti voimme luottaa myös teihin. Kiitos. Mrs. Girling, one minute. Girling, minuutti. Madam President. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia täällä pitkämielisyydestä ja valtiomiesmäisyydestä erityisesti haluaisin kiittää herra Tuskia olen saanut niin paljon kirjeitä, sähköposteja, tekstiviestejä, äh, jossa pyydetään, että kättelisin teitä ja kiittäisin teitä siitä, mitä te olette tehneet yhdistyneen kuningaskunnan puolesta. Te olette kulttiasemassa. Te olette vastuussa siitä, että äh, no dealia ei tullut. Ja erityisesti konservatiivien suhteen, jotka ovat äh, pettäneet, valehdelleet ja muuta. Tämä on itse asiassa heidän, osa heidän ähm, CVtään, jotta he pääsisivät äh, tulevaksi pääministeriksi. Tuskin Junckerin ja Barnierin äh, työ pp äh, politiikkojen silmissä on antanut meille mahdollisuuden äänestää 23.5. Käytämme tilaisuutta hyväksemme, puoltaaksemme EU-jäsenyyden jatkamista. Me haluamme että maan etu menee puoluepolitiikan eteen ja haluamme ratkaisun, jolla voimme indikoida siitä, että uuden kansanäänestyksen aika on nyt. Se voisi tapahtua syyskuussa ja sitten 31. lokakuuta päätämme jatkosta Euroopan unionin jäsenenä. Mr. Dance, for one minute. Dance, minuutti. Kiitos. Haluaisin ilmaista surun valittelumme Pariisille ja ihailemme pelastajien rohkeutta. Tulemme uudelleen rakentamaan Notre Damen yhdessä. Colleagues. Kollegat, Brexit on prosessi ja ihmiset vastustavat nyt sitä, että kun katsotaan kaikkia Brexit-optioita, jotka ovat saatavilla, ne ovat kaikki negatiivisia. Kukaan ei halua tällaista, joten on paljon helpompaa nyt sitten puhua pettymy- petoksesta, mutta Brexit, sitä ei voida saavuttaa sitä, jonka he ovat nyt luvanneet. Toivottavasti saadaan eurovaalit Britanniaan, jotta on selvä valinta. Ne, jotka huutavat petosta, ja toisaalta ne me täällä puolella, jotka olemme valmiit tekemään yhteistyötä kollegoiden kanssa ja rakentaa parempaa Eurooppaa, koska tätä varten tämä paikka on olemassa. Tehdään yhteistyötä yhteisen turvallisuuden eteen ja olemme valmiit estämään osamme tässä. Kiitos. Thank you. Mr. Henkel, one minute. Henkel, minuutti. Ajoin Luxemburgin ja Belgian kautta pyörällä kauan sitten Pariisiin ensi kertaa – ja kävin kirkossa, joka eilen paloi. Ja kun, kun näin tuon eilen televisiossa, niin kyynelet nousivat silmiin, niin hyvät näistä herrat. Tusk viittasi Granskin jälleen rakentamiseen. Annan teille toisenkin esimerkin onnistuneesta jälleen rakentamisesta. Dresdenin Notre Damin kirkko, joka rakennettiin jälleen britti varoin, Coventryn varoin. Ja haluaisin tukea sitä, mitä Gonzales Pons sanoi aikaisemmin. Tämä pitäisi olla yhteinen hanke, yhdessä lähteä rakentamaan uudelleen Pariisin katedraalia. Ja tämän parlamentin pitäisi sanoa, että uusien vallanpiteen pitäisi ensin prioriteettina lähteä jälleen rakentamaan tuota katedraalia. Tusk sanoi, että meitä on 28 valtiota ja vastauksen pitäisi tulla Lontoosta, kuten Tusk ja muut sanoivat. Mutta voidaan te- varmaankin tehdä jotakin, jotta saataisiin on tästä oikea vastaus. Voidaan varmistaa, että Britannia osallistuu jatkossakin Pariisin katedraalin jälleen rakentamiseen. Ja jotta näin on, pitää varmistaa, että britit jäävät Euroopan unioniin. Hymner minuutti. Kiitos puhemies, puhemies, kollegat uusi Brexit-määräaika oli hankala valinta EU-johtajille, mutta avoimuus ja rakentavuus on voittanut nyt brittien pitää käyttää lisäaika hyväkseen. Rakentavasti haluan vakuuttaa Faragille, että me luota häneen. Valitettavasti, ja tämä on ollut pettymys meille kaikille täällä viimeisten viikon aikana, on kuultu kommentteja, luettu twiittejä Euroopan vastaisilta, eurooppalaisilta poliitikoilta, miten he tulevat sabotoimaan työtämme tulevina kuukausina nämä poliitikot, heille pitää sanoa, että me tule sallimaan tätä, tulemme suojelemaan EUta ja sen kansalaisia. Ja EU jatkossakin tuo vakautta myös tähän absurdiin ja surulliseen Brexit-prosessiin. Valitettavasti brittipuoli ei osoita merkkejä läpimurrosta. Puolet ylittävästi nyt on selvää, että todellinen ongelma ei ole varautumisjärjestely backstop, vaan tulevaisuus, joten ehkäpä ratkaisu on nurkan takana. Tässä kuitenkin tarvitaan sitä, että Britta, brittipolitiikassa määritellään nyt, mitä halutaan. Kelly minuutti. Kiitos puhemies. Irlannin hallituksen puolesta eh, ilmaisen surun valitteluni ikonisen Notre Damen palon vuoksi Epävarmuus on edelleen vallitseva tila ja ihmiset kärsivät. Tämä koskee yritysmaailmaa, jota Brexit koskee, ja myös maanviljelijää, jotka saavat vähemmän per karjayksikkö johtuen viime vuoden kansan äh, äänestyksessä. Toivottavasti Corbyn ja May pääsevät sopimukseen. Tämä on kuitenkin epäilyksen alla. Jos näin ei tapahdu, niin Brexitia pitää määräajattomasti pidentää. Meidän täytyy saada varmuus. Tämä vaikuttaa myös omaan vaalipiiriini. Meidän piti valita viisi jäsentä Euroopan parlamenttiin. Nyt vaikuttaa siltä, että me saamme vain neljä, mutta emme voi syyttää brittejä siitä. Se on oma syymme, koska minä sanoin kaksi vuotta sitten, että meidän ei pitäisi jakaa niille briteille, jotka ovat täällä, ja oli mahdollisuus kuitenkin, että he eivät lähtisi 29. maaliskuuta. No nyt se kävi todeksi. Olemme vähän sotkuisessa tilanteessa, mutta yritetään päästä siitä yli, jos erosopimuksesta ei tällä viikolla päätä niin määrättömästi sitä pitää pidentää. Kiitos. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensin Ransen minuutti. President. Puhemies. Haluaisin todeta, että on hienoa nähdä, että eurooppalaiset, eurooppalaiset toimielimet ovat olleet joustavia UKta kohtaan, kuten olemme pyytäneet. On hienoa nähdä, että UK on valmis valmistautumaan Euroopan vaaleihin ja siksi on mahdollista, että britit voivat vielä päättää, että he jäävät EU-hun. Mutta haluan joka tapauksessa tehdä selväksi sen, että tämä päätös edelleen luo epävarmuutta ihmisille, yrityksille ja maille. Ja haluaisin pyytää komissiota ja jäsenvaltioiden hallituksia tekemään kaikkensa jotta voidaan tarjota varmuutta ja vakautta ihmisille, jotka kärsivät brittiparlamentin ja sen päätösten aiheuttamasta epävakaudesta. Kiitos. Gomez, seuraavaksi minuutti. Kaikki kärsimme Ranskan puolesta, ihmiskunnan puolesta, koska Notre Dameissa on kyse ihmiskunnasta, joka sen on rakentunut ja ihmiskunta tulee sen uudelleen rakentamaan. Haluaisin sanoa, että minusta on valitettavaa, että neuvosto ei ole nyt asettanut velvollisuutta kansanäänestyksessä. Se on demokraattinen tapa siivota tämä sotku, se on tapa estää se, että Britannia eroaa EUsta ja luotan siihen, että tuo viesti nyt lähetetään Britannian kansalle, sen parlamentille, puolueille. Että tuo viesti lähtee kaikilta vastuunkantajilta EUsta ja tulemme puuttumaan siihen, miksi monet kansalaiset vieraantuneet. Tämä ei liity Brexitin vain, mutta myös monen kansalaisen tuntemuksen tässä EUssa. Meidän pitää nyt uudistaa EUta ja jälleenrakentaa sitä. Miranda, for one minute. Miranda, minuutti. Mingo. Kiitos puhemies. Olin sunnuntaina Lontoossa monien äh, Galician tai galisialaisryhmän kanssa. He asuvat UK, ovat epävarmassa tilanteessa vapaasta liikkuvuudesta, palveluista ja esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. He työskentelevät yhdistyneessä kuningaskunnassa. Heistä tuntuu, että he ovat eurooppalaisia, mutta eivät tiedä, mitä tapahtuu. Puheenjohtaja Tusk ja Juncker – Viittaisin kala, kalastuspolitiikkaan. Joustavuus, josta puhumme tänään, velvoittaa meidät tarjoamaan tällä alalla varmuutta. Ja sitä varmuutta pitää tarjota myös Euroopan kansalaisille. Kiitos. Seuraavaksi Lopes Aguilar. Presidenta, pres- Puhemies, hyvä Juncker. Euroopan pitää päästä eteenpäin. Sen pitää keskittyä Brexitin jälkeen. Nyt joudumme kärsimään Notre Damein palosta. 26. toukokuuta Euroopan parlamentin edessä on määrävän tärkeät vaalit. Meillä on edessä epäselvyyttä siitä, minkälainen koostumus Euroopan parlamentissa tulee olemaan, miten se pääsee toimimaan vaalien jälkeen. Meidän pitää tähän vastata ja tämä epävarmuuden tilanne johtuu parlamentista, mutta myös demagogeista, jotka ovat 20 vuotta täällä toimineet Eurooppaa vastaan. Meidän täytyy torjua eurofobiaa, tätä demagogiaa UKssa, mutta myös muualla Euroopassa. Kiitoksia, rouva puhemies. Brennan. For the hour is... Kello on paljon ja aika on vähän. Euroopan unioni rakennettiin toisen maailmansodan painajaisesta. Ja se oli unelma, joka syntyi siitä kauhusta. Se kehitti tämän paikan, missä olemme tänään tuen puheenjohtaja Tuskin puheita siitä, että tarvitsemme unelmia. Kaikki miehet unelmoivat, mutta eivät tasavertaisesti. Toiset uneksivat yön pimeinä tuntina ja sitten aamulla heräävät siihen, että se olikin turhaa. Mutta päivä uneksijat ovat vaarallisia miehiä, koska he saattavat avoimin silmin tehdä unistaan totta. Mutta kello on paljon ja aika on vähän niin että tusk unelmoikaa vaan, unelmoikaa edelleen ja sitten toimikaa näiden unelmien pohjalta, tehkää niistä mahdollisuuksia, tehkää niistä todellisuutta. Me jäämme, me tulemme jäämään. Mr. Hockmark. Höckmark seuraavaksi. Think... Puhemies, koko keskustelu osoittaa yhden asian, sen miten vahva Euroopan yhtenäisyys on – ongelmat Westminsterissä johtuvat siitä, että EU:n kuuluminen tarkoittaa paljon, yhteisölle on hankala erota, täytyy sanoa. Ja aina kiitos tästä. Herra Farage on hauska henkilö, mutta hän on vain hauska. Ette ikinä ole antanut vakavasti ottavaa panosta Euroopan turvallisuudelle, talouden kasvulle Euroopassa, avoimille markkinoille Euroopassa – Olette olleet hauska koko ajan. Miksi meidän pitäisi pelätä teitä? Yritätte saada meidät pelkämästä, tätä tentaapista tyypit ovat vain tämä hassu pelle. Teitä on joskus hauska kuunnella, mutta emme kuunnella tosiasiassa, mitä sanotte, koska se mitä sanotte ei, sisä, ei sisällä mitään tuollaista substanssia eurooppalaiselle. Olette vain hauska, emmekä pelkää teitä ja toivon, että yhdistynyt kuningaskunta jää Euroopan unioniin. Kiitos. That completes catch the eye. And I... Näin menettely ilman puhujalista on saatu päätökseen ja puheenvuoron saa puheenjohtaja Juncker. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, käytän puheenvuoron. Olemme täällä käyneet yhteistä tietä vuosikausia. Haluan kiittää teitä. Olen täällä vielä seuraavan parlamentin alussa. Ja, mutta tulen kaipaamaan hyvää ystävääni Elmar Brokia, jonka kanssa olemme kulkeneet rintarinnan vuosikymmenten ajan. Taistelleet yhdessä, tapelleet yhdessä, itkeneet yhdessä, nauraneet yhdessä. Kiitoksia. Thank you, President Juncker. Kiitoksia puhemies Juncker. Seuraavaksi puheenjohtaja Tusk. Thank you. I have just... Uh, Kiitos. Vain yksi huomio. Jo monia viikkoja Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen Euroopan vaaleihin on herättänyt tunteita, erityisesti tässä salissa. Haluan muistuttaa kaikkia siitä, että yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus ja velvollisuus osallistua näihin vaaleihin niin kauan kuin se on Euroopan unionin jäsenvaltio. Kysymys ei ole neuvoteltavissa tai asia ei ole neuvoteltavissa – en myöskään suostu siihen, että toisen luokan jäseniä täällä olisi. Ymmärrän puolueiden intressit, mutta ne eivät voi mennä oikeudellisten argumenttien edelle. Farage antoi aplodit täällä herra Verhofstadtille ja herra Verhofstadt te voitte varmasti tällä perusteella uudelleen muotoilla omat argumenttinne. Kiitos. Thank you, colleagues. Kiitoksia kollegat. Tämä keskustelu päättyy tähän. Thank you colleagues. You can continue the conversation. Kiitos kollegat. Voitte jatkaa keskustelua salin ulkopuolella. Me aloitamme seuraavan keskustelun ja pyydämme, että komission jäsen sen asettuisi paikalleen. Ja kiitämme täältä lähteviä kollegoita Juncker, Tuske ja Barnieria. Voisitteko jatkaa puheitanne salin ulkopuolella? Pyydän. Pidämme minuutin tauon, en saa saliin nyt järjestystä. Thank you, colleagues. I really will have to ask you. No niin, kiitos kollega. Todella pyydän nyt niitä, jotka eivät halua osallistua seuraavan keskusteluun poistumaan salista. Herr Corbett, Smith ja muut. Meidän pitää nyt aloittaa seuraava keskustelumme. So, please, the next item on our agenda is the report. Seuraavaksi käsittelemme Calvet Chambonin mietintöä avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa. Neljä ja puoli minuuttia Calvet Chambonille. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti, hyvä puhemies. komission jäsen. Hienoa, että olette jälleen täällä. Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Saan kunnian tuoda täällä esille ison tiimin tekemää työtä. Meillä on ollut kuukausia aika paineita, jotta jotta voisimme tehdä ehdotuksen direktiiviksi, joka lähtee tavallaan kehittämään 28 vuotta vanhaa direktiiviä, mutta joka menee paljon pidemmälle. Aluksi korostan, kuinka poliittisesti tärkeä tämä direktiivi on juuri tällä hetkellä – Tähän liittyy sosiaalisten oikeuksien pilarien kehittäminen ja tällä kaudella oli kunnia tehdä tähän liittyvä Göteborgin julki, julistus. Ja tässä on otettu valtava askel käytännössä eteenpäin ja todella tuodaan esille tämän sosiaalisen oikeuksien pilarin kysymyksiä. Ja tämä asia koskettaa kaikkia Euroopan unionin työntekijöitä, kaikkia kansalaisia, jotka jo ovat työelämässä, jotka siihen valmistautuvat. Tämä liittyy heidän kaikkien oikeuksiin, eli 500 miljoonan eurooppalaisen. Ja pian he pääsevät vaaliuurnille kuukauden kuluttua ja siksi onkin tärkeää, että tällä vaalikaudella hyväksyttäisiin tämä direktiivi ja tasapaino, joka eri tahojen välillä on löydetty. Jotta on selvää, direktiivissä asetetaan vähimmäisoikeudet, jotka ovat samat kaikille Euroopan työntekijöille. Siis vähimmäisoikeudet. Tässä ei tehdä uutta lainsäädäntöä eikä uusia menetelmiä tai soveltamista, vaan tämä kuuluu jäsenvaltioiden kontolle. Tämä pitää olla selvää. Tässä ei millään tavoin pureuduta toisiosuusperiaatteeseen tai rikota sitä, vaan tässä asetetaan vähimmäisoikeudet, jotta voidaan puhuta, puhua sosiaalisesta Euroopasta, jossa voi tehdä töitä. Te varmasti tunnette tilanteiden tekstin hyvin. Tässä puhutaan tiedotusoikeuksista, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin vuonna 1991. Tässä myös puhutaan siitä, että koeaikaa ei saa käyttää väärin ja myös koulutuksesta. Näihin liittyvät oikeudet Euroopassa ovat pian universaalit kaikille. Ja merkittävää tässä tekstissä ovat myös ne oikeudet, jotka kattavat erilaiset työn muodot, uudet työmuodot ja epävarmat työsuhteet. Tällä hetkellä monet työntekijät ovat jonkinlaisessa limbossa, mutta tästä lähtien heillä on eurooppalaisen tuomioistuimen ja tämän direktiivin antama viite ja oikeudet, jonka kautta kukaan ei voi väärinkäyttää heidän tilanteitaan. Tähän liittyy tiettyä joustavuutta. Tässä myös halutaan tarjota tasavertaiset toimintamahdollisuudet Tästä ei aina puhuta, vaan tässä varmistetaan se, että sosiaalinen polkumyynti ei vaikuta työntekijöihin eri tavoin Euroopassa. Ja tässä pitää ottaa huomioon se, että tässä rakennetaan Eurooppa. Eilen se valitettavasti kärsi jälleen omalta osaltaan. Tässä viedään eteenpäin sosiaalista Eurooppaa. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana työssä. Kiitos komissiosen Taisen. Kiitos rouva puhemies. Arvoisat jäsenet, hienoa olla täällä kanssanne, niin kun äänestetään direktiivistä. Se on yksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien avain. Osa siis haluaisin kiittää esittelijä edustaja Calve Chambonia siitä, että on nopeasti saattanut päätökseen tämän tekstin käsittelyn. Aikapaineita on ollut kovastikin ja nyt on päästy väliaikaisopimukseen. Se ei, ei olisi ollut mahdollista ilman hyvää tahtoa ja yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Ja Lisäksi tässä oli myös taustalla, että esittelijä pyrki löytämään hyvää kompromissitekstin koko ajan neuvottelun aikana. Ehdotettu direktiivi on merkittävä saavutus sosiaaliselle Euroopalle, mutta direktiivi tulee antamaan 200 työntekijöille ympäri Eurooppaa enemmän avoimuutta ja ennakoitavampia työoloja. Nykyaikaistamme Euroopasta työlainsäädäntöä ja mukautamme nyt uuteen työn todellisuuteen, kuten tiedätte arvoisat parlamentin jäsenet yhä enemmän työntekijöitä tänään ja nykyään. Siis erityisesti nuoret ja naistyöntekijät ovat epätyypillisessä työn muodossa, jossa on hyvin joustavat työsopimukset. Tämän takia meidän pitää löytää oikea tasapaino, meidän pitää varmistaa se, että suojellaan työntekijöitä ilman, että astetaan liikaa taakkaa työnantajille ja ilman, että jarrutetaan innovaatiot. Näin on juuri tehty ehdotuksen tai tämän direktiivityksen myötä. Uusien sääntöjen myötä tullaan ensinnäkin varmistamaan se, että on lisää avoimuutta. Kaikki työntekijät EU-ssa saavat tietoja avaintyöoloista. Työntekijät tulevat tietämään työsuhteen alussa, eli esimerkiksi viikon aikana, mitkä hänen perusoikeutensa ja velvollisuutensa ovat. Tähän kuuluu tiedot palkasta, työaikataulusta ja siitä, mikä on sopimuksen kesto ja parlamentin ansiosta – on myös lisätietoja sitten myös näille tilapäistyöntekijöille, vuokratyöntekijöille. Noin kaksi-kolme työntekijää, jotka tähän asti on otettu pois, on nyt katettu tämän myötä. Tähän kuuluvat alustatyöntekijät, nämä voucher-työntekijät, nolla sopimuksessa työskentelevät, eli siis maksusitoumustyöntekijät ja muut kuitenkaan ei jäädä vain näihin tietoasioihin. Direktiivi antaa myös kattavat oikeudet, kuten esimerkiksi koeaika, säännökset kielletään, perusteettomat poissulkulausekkeet ja sitten on myös oikeus tietää, mihin aikoihin henkilö voidaan kutsua töihin ja parlamentin ansiosta on myös oikeus korvauksiin, jos työnantaja peruuttaa lyhyellä varoituksella työn ja sitten pyritään myös estämään väärinkäytökset ja pakollinen koulutus pitää olla ilmaista ja parlamentin vaatimusten mukaan se pitää laskea työajaksi. Kaiken kaikkiaan se, mistä tässä tänään, on merkittävä parannusta kaikille EU-työntekijöille ja heidän työoloihinsa. Tämä on urauttava direktiivi ja senpä vuoksi tulman äärimmäisen tärkeää, että täytäntöpano menee oikein. Komissio tulee tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, että varmistetaan, että lopullinen tavoite konkreettiset oikeudet näille epävarmasti suhteille toteutuu ilman turhaa byrokratiaa yrityksessä. Kiitos. Madame Arena, vous avez une minute. Edustaja Arena, minuutti FAM-valiokunnan nimissä. Merci, merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari, tänään Euroopassa yli neljä miljoonaa työntekijää työskentelee eh, alle kahdeksan viikkotunnin työsopimuksilla. Puolellatoista miljoonalla on alle kuukauden työsopimuksia. Kuusi miljoonaa ovat osa-aikaisia eh, omaa tahtoa vastaan. Ja näistä kaikista ihmisistä naiset ovat haavoittuvimmassa eh, asemassa epävarmoissa työsuhteissa. Valitettavasti tämä tendenssi on vahvistumassa vuoden 2008 kriisin jälkeen liiankin usein eh, uudet työpaikat ovat huonosti palkattuja, huonosti suojeltuja, epävarmoja työpaikkoja, eivätkä anna minkäänlaisia tulevaisuuden näkymiä näille työntekijöille. He eivät voi tehdä keskipitkän aikavälin suunnitelmia, he eivät voida saada pankkilainaa, he eivät voi järjestää elämäänsä yksinkertaisesti. Teksti, jonka hyväksymme tänään, varmasti tavoittelee tilanteen parantamista, että taataan parempi suojelu ja erityisesti suurempi avoimuus ja enemmän tietoa työsuhteista työsopimuksissa Euroopassa. Se on tietysti askel eteenpäin, kuten komissaari sanoitte, mutta on valitettavaa, että jäsenvaltiot jätetään pois direktiivistä ja tässä on alle 12 tunnin kuukausi työtunnin sopimukset jätetty pois jäsenvaltiot eivät voineet sopia siitä, että nollatuntisopimuksia ei enää olisi. Eurooppa kyllä, Eurooppa on ehdottanut askelta eteenpäin. Tämä on vähimmäisdirektiivi, minimidirektiivi, kuten sanottua. Jäsenvaltioiden pitää kuitenkin olla kunnianhimoisempia, kun suojellaan työntekijöitä. Jos haluamme, että nämä työntekijät hyväksyvät Eurooppa-ajatuksen. Kiitos. Kiitos. Nyt ryhmäpuheenvuorot EPP ratke kaksi minuuttia frau präsidentin frau puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Olen ylpeä tästä tuloksesta. Tämä on totta kai kompromissi, joka on tyypillistä sille, miten tässä parlamentissa tehdään töitä. Mutta hyvä kompromissi on sellainen, että kaikki, jotka ovat olleet sitä rukkaamassa, voi ainakin, no voi parilta osin sanoa, että tämä nyt ehkä ollut täysin makuni mukaista, mutta kuitenkin valiokunnassakin suurella enemmistöllä sanottiin, että tässä kaiken kaikkiaan mennään oikean suuntaan. Ottaisin EPPn näkökulmasta kolme kysymystä, jotka ovat minulle varjoistelijan tärkeitä. Ensinnäkin uusi direktiivi tuo mukanaan uusia oikeuksia ja suojaa erityisesti epävarmoissa työoloissa oleville. Ja tässä esimerkiksi byrokratia pysyy rajoissa ja tässä todella nyt tasapainotetaan eri etuja. Ja kolmanneksi meille ryhmänä eräs asia oli hyvin tärkeä. Me onnistuimme tässä siinä, että työntekijän oikeudelliset määritelmät, joita komissio ehdotti, eivät tulleet mukaan tekstiin, vaan että jäsenvaltiot voivat jatkossakin itse määritellä nämä. Yhtenäinen eurooppalainen määritelmä olisi tuonut mukanaan pikemminkin oikeudellista epävarmuutta kuin varmuutta. saksalaisena sanoisin, että tämä direktiivi tulee Saksassa parantamaan entisestään työntekijöiden oikeuksia. Me olemme tästä jo varsin kuuluisia ja tunnettuja. Ja miljoonat saksalaiset tulevat hyötymään tästä direktiivistä. Ja aivan lopuksi toteaisin erään asian. Jos sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmisto puhuu siitä, että Eurooppa kuuluu pankeille, ja muille talouden toimijoille. Kysynpä vain, missä olette olleet, kun on muokattu sosiaalista Eurooppaa? SD-ryhmän puolesta edustaja Lopes, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tänään hyväksymme direktiivin avoimista ja ennakoittavista työoloista. Näin voidaan suojella entistä paremmin yli 200 miljoonaa eurooppalaista työntekijää. Näin parannetaan niiden työ, oloja, jotka ovat epätyypillisissä, huonosti maksetuissa työsuhteissa. Näin heille tarjotaan lisää varmuutta. Näin voidaan paremmin suojella esimerkiksi alustatalouden työntekijöitä. Ja tässä on mukana merkittäviä toimenpiteitä, joilla voidaan estää väärinkäytöksiä esimerkiksi nollatuntisopimuksissa. Täytyy kunnioittaa sitä työtä, mitä parlamentti on tehnyt, Rova Täisen ja parlamentti. Ja haluan kiittää myös Romaniaa puheenjohtajavaltiona. Tässä olemme vieneet asiaa eteenpäin. Nyt tämä hyväksytään tässä viimeisessä parlamentissa ja näin annetaan muoto sosiaalisen sosiaalisten oikeuksien pilarille. Tässä näytetään nyt suuntaa Euroopalle, joka on hyödyllinen ja todella myös sosiaalinen sielultaan. Ei katsota vain hyviä aike, aikomuksia, vaan tarjotaan hyödyllisiä välineitä. Sosiaalisen ulottuvuuden Eurooppa ei ole pelkästään integraation tulos, vaan se on ennakkoehto Euroopan integraatiolle. Meidän täytyy taistella eriarvoisuutta vastaan ja meidän täytyy suojella ihmisiä globalisaatiolta ja työmarkkinoiden epävarmuudelta. Tämä on ainut tapa suojella haurasta eurooppalaista demokratiaa. Kiitos. Sitten ESR-ryhmän puolesta McIntyre minuutti. Puhemies, tänä aikana, kun olen parlamentissa ja työllisyysvalikunnassa, olen puolustanut paremman sääntelyn agendaa ja toimintamaa. Ja ystävät, tämä ei ole parempaa sääntelyä. Tässä nyt on hullussa kiireessä pyritty saman lainsäädäntöä läpi. Hinnalla millä hyvänsä ei olemme luopuneet parlamentin vaatimuksista. Meillä oli selvät sanamuoto edukset kytketty siihen, että sulta pois itsetyöllistyt, mutta tämä nyt vesitetty vain tuossa kappaleeseen, joka ei ole laista sitova. Miten EPV voi tukea tätä? Miten ST voi tukea tekstiä, joka sanoisi, että käytetään väärin lentäjiä näissä koulutusohjelmissa. Ja koko poliittisessa kentässä sovittiin, että työntekijöiden oikeudet ja turvallisuus, niitä suojeltaisiin. Oli töissä sitten suurella tai pienellä yrityksellä, oli töissä julkisella tai yksityisellä Mutta kolmikantan neuvotteluteksti sulkee pois virkamiehet, pelastajat, poliisit, syyttäjät, tuomarit, tämä heikentää poliittista viestiämme ja se, mitä jäsenvaltiot voivat antaa poikkeuksia itselleen. Tämä tekee karhun palveluksen parlamentille. Kiitos GUE-ryhmän puolesta Lopes Bermejo, minuutti 30. Gracias, eh, Kiitos, hyvä puhemies. Haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä ja samalla valittelin sen sitä, että neuvosto jälleen kerran on estänyt eurooppalaisten työntekijöiden oikeuksien etenemisen. Parlamentti halusi vahvistaa oikeudet niille työntekijöille, jotka ovat epävarmassa tilanteessa. Ja tämä teksti, jota ollaan nyt äänestämässä, ei tällaista turvaa tarjoa. Tässä on Esimerkiksi hyvin pieni tuntiset, epävarmat työsuhteet eri muodoissaan, ne ovat jäämässä ilman suojaa. Ja nämä luovat nyt vaarallisen ennakkotapauksen oikeuksien kohdalla Euroopassa. Näiden oikeuksien pitäisi kuulua kaikille. Tässä ei tartuta nyt siihen mahdollisuuteen viedä eteenpäin sosiaalista Eurooppaa, joka suojelisi työntekijöitä. Ja tähän liittyy myös syvällisempi ongelma, joka liittyy eu EU:ssa, jossa jäsenvaltiot neuvostossa jatkuvasti estävät Euroopan parlamentin päätökset, vaikka parlamentti on kansalaisten valitsema. Äärioikeisto etenee ja kun vihdoin herätte tilanteeseen, ollaan jo myöhässä. Lambert, minuutti 30, vihreät. Kiitos puhemies. Kuten muut, ryhmäni on sitä mieltä, että tämä on menetetty mahdollisuus uudenaikaistaa todella kirjallisen ilmoituksen direktiiviä. Tietenkin tervehdimme toimenpiteitä, kuten että saadaan paremmin tietoa, sopimukset aikaisemmassa vaiheessa, tarvittaessa kutsuttavien työntekijöiden työtehtävän peruuttamiset, mutta meillä on ongelmia sen suhteen, miten määritellään työntekijää ja ne eri variantit, joita jäsenvaltiot käyttävät. Me heikennämme tässä varmuutta. Meillä on myös vakavia ongelmia hyväksyä jäsenvaltioiden oikeus kattaa vähemmän työntekijöitä, eli soveltamisalaa, erityisesti poikkeukset, joihin juuri viitattiin, kuten esimerkiksi valtion virkamiehet, Mm, pelastuspalvelu, eh, kotitaloustyöntekijät ja samaan aikaan me kehotamme jäsenvaltioita investoimaan hyvään julkiseen palveluun avaintekijänä sosiaalista Eurooppaa. Enkä ole varma, miten tämä toimii sitten työntekijöille, jotka tekevät useita, joilla on useita työpaikkoja tai joilla on lyhyttuntiset työsopimukset sanottiin, että neuvosto olisi voinut noudattaa Euroopan parlamentin tietä tai komission ehdotusta panostaen vahvasti substanssiin, jotta Euro- sosiaalista Eurooppaa rakennettaisiin, mutta kun, Euro- kun neuvosto antaa yhdellä kädellä, se ottaa pois toisella. Kiitos. Meillä on e kaksi minuuttia nf Kiitos puhemies ennakoivat ja avoimet työolot, eli se, että on vakautta työsopimuksessa jotta voidaan integroida hyvin uudet työsuhteen muodot, on todellinen haaste kaikille meidän jäsenvaltioille. Yritykset, työnantajat ja tavallaan käyttäjät kansalliset joutuvat kohtaamaan äärimmäisen nopean ja brutaalin kehityksen työmarkkinoilla. Uudet työllisyyden muodot lisääntyvät sellaista vauhtia, että vuodesta 2014 lähtien 20 prosenttia luodusta työpaikoista kuuluu tähän kategoriaan. Meidän vastuumme on ottaa huomioon nämä uudet käytänteet. Meidän pitää myös ottaa huomioon väärinkäytökset kotitaloustöissä, osi, tilapäistöissä, töissä, jotka liittyvät muun muassa tähän digitaalisiin alustoihin, koska teksti on riittämätön, mutta ryhmäni nimessä olen tehnyt ehdotuksia ja antanut tukea täällä esittelijän ehdotukselle – on välttämättä, että kaikki kansalaiset kokevat samaa suojaa ja oli työllisyyden muoto mikä tahansa. Ei odottaa, että tämä ilmiö Euroopassa leviää ja tämä on johtanut näihin minityöpaikkoihin ja epävarmuuteen. Yritystämme hauraus johtaa epävakauteen. Jos vastaan tätä mallia, niin kuten tiedän, että pitää puuttua kirjastosen EU yrittää nyt korjata haittaa, jota se on itse, aiheut, itse aiheuttanut. Ja jokaisen on suunnitelman nimessä tavoitteena me ryhmässä on edistää varmoja työpaikkoja ja ennakoitavampia parantaen samalla elinoloja ja työoloja. Kiitos. Monsieur pour une minute. Kiitos sitten. Baltsu, minuutti. Elnök asszony, köszönöm a szót. 2017 novemberében Göteborgban kihirdett... Vuonna 2017 annettiin Göteborgin julistus sosiaalisten oikeuksien pilarista ja kaikki hallitusten ja valtioiden päämiehet tämän allekirjoittivat. Ja nyt aletaan todella rakentamaan tämän varaan. On aikaa alkaa luoda vähimmäisoikeuksia myös työntekijöille, erityisesti sellaisille, joilla ei ole kiinteää työaikaa. Ja tässä korostetaan sitä, että kilpailuoikeudet eivät saa kärsiä hallaa. Unkarissa on hyväksytty ylityötunti, jota kansa nimittää orjuuslaiksi. Ja tässä palvellaan vain suuria kansainvälisiä yrityksiä. Sosiaalisten oikeuksien malli kuitenkin toimii sitä vastaan, että näitä työntekijöiden oikeuksia poljettaisiin. Edustaja Kasa. President, Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Vuosien mittaan työnteko on muuttanut luonnettaan ja meidän on sopeuduttava nyt uuteen todellisuuteen ja sen vuoksi EU-sääntöjä on päivitettävä ja uudenaikaistettava. Tämä on vain pieni askel eteenpäin, mutta yksi askel kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Se on tavoitteemme erityisesti viime viiden vuoden aikana. Kiittäisin komissaari Tyssonia sekä mm, Jean-Claude Junckeria yhdessä tämän parlamentin edustajien kanssa, erityisesti työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan työ on tehnyt. Olemme tehneet työtä kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Tällainen julkilausuma on välttämätön, koska työstä on tullut digitalisoituneempaa. Meillä on hyvin monenmuotoisia työsopimuksia ja työn luonne on myös muuttunut. Lyhyen aika välin työn sopimukset, nollatuntisopimukset ja tarvittaessa kutsuttavat työntekijät, heidän sopimuksensa. Tällä direktiivillä pyritään vastaamaan näiden työsopimusten suhteen, jotta voimme suojella työntekijöitä yhä enemmän. Meidän on suojeltava niitä työntekijöitä, jotka ovat alustatalouden työntekijöitä, ja kiittäisin kaikkia, koska meillä on heidän vuokseen tämä uusi teksti nyt edessämme. Kiitos. Kiitos. En edustaja Simonia, joten edustaja Hots minuutti. Sam. Kiitos puhemies. Avoimen ennustettavaa, ennustettavan työolojen direktiivi on melko mielenkiintoinen aloite. On sanottu, että tavoitteena on luoda nämä turvaa ja suojaa samalla joustoa ja mukautuvuutta. Työntekijöiden pitäisi myös pystyä nauttimaan tietystä, tietystä varmuudesta. Nämä ovat perussäännöt, joiden pitäisi päteä myös niihin, jotka työskentelevät epävarmoissa, epätyypillisissä oloissa. Kun työntekijä on tyytyväinen, niin on myös erittäin, se on erittäin hyväksi myös liiketoiminnalle. Meidän pitäisi tavoitella siitä, että kaikki ovat tyytyväisiä. Nämä ovat ne tavoitteet, mutta onko tämä asiakirja heijastelun tavoitteita? Ei kokonaan. Tarvitsemme suhteellista lähestymistapaa, mukautuvuutta ja meidän pitää ottaa huomioon työmarkkinat eikä asettaa liikaa taakkaa pk yrityksestä Kiitos. Kiitos edustaja Urta, sun minuutti. Kiitos puhemies. Vaikka parlamentti on tehnyt hyvää työtä ja haluan kiittää niitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä, neuvosto on vesittänyt lainsäädännön keskeisiä osia. Tämä on sosiaalisen Euroopan kannalta aivan keskeinen lainsäädännön osa. Se esimerkiksi ei selkeästi määritellä työntekijää. Ja tässä myös tarjotaan jäsenvaltioille soveltaa poikkeuksia niiden työntekijöiden osalta, jotka tekevät töitä vähemmän kuin 12 tuntia viikossa. Kuudennesta, seitsemännestä päivästä tarvitaan työsopimus ja tämä tarkoittaa sitä, että pimeästi työtä tekevät olisivat olleet töissä vain kuusi päivää ennen kuin työtarkastaja tulee paikalle. Ja tässä ei myöskään anneta selkeää suojaa ja tarvittavaa suojaa epävarmoissa työsuhteissa oleville. Me tarvitsemme uudenlaisia toimia, eikä neuvosto toimi tässä asiassa, vaikka parlamentti on peräänkuuluttanut siltä toimintaa usean otteeseen. Zarana Poulos seuraavaksi. Kiitokset. Tämä on direktiivi, että työntekijät tietäisivät oikeutensa. Se on naurettavaa. Me teemme tästä oikeutta yrityksille, ei työntekijöille. Työntekijöille annetaan lyhyt tiedonanto työolosuhteiden viidakosta. Tässä suojellaan joustavuutta, työnantajien joustavuutta. Ja monet tuhannet kotitaloustyöntekijät ja merimiehet esimerkiksi suljetaan pois tästä. Eli ne, jotka pasokkia äänestivät uuden demokratian puolesta Kreikassa, Heidät viedään nyt ajelulle tässä seuraavissa vaaleissa. Työntekijöiden ei pitäisi uskoa sosiaalidemokraatteja, kuten Syritsan edustajia, eikä euroskeptikkoja eh, ja nationalisteja muista maista. Eh, ihmisten pitäisi löytää oikea tie, auttaa niitä, jotka eh, yrittävät murentaa koko tätä yhtenäisyyttä ja äänestää kommunisteja. Kozlovska, minuutti Kiitos puhemies, komission jäsen, arvon kollegat. Komissio on ollut hyvin johdonmukainen, onneksi olkoon ja kiitos komission jäsen Tyson. Kyse on sosiaalisten oikeuksien pilarista, joka muuttuu lihaksi ja vereksi. Uusi direktiivi on tärkeä kaikille, mutta erityisesti niille, jotka työskentelevät epätyypillisissä tilanteissa, jos no, kyse on palveluista työntekijöistä, tarvittaessa työhön kutsuttavista internetalusta työntekijöistä ynnä muista. 25 prosenttia kansalaisistamme työskentelee näin, 50 prosenttia uusista työpaikoista ei ole tyypillisiä. Nämä ihmiset eivät kuulu nykyisten direktiivien piiriin jos ajatellaan kirjallisia lausumia. Tämän takia tämä asiakirja on hyvin tärkeä, ottaen huomioon työntekijän lisäoikeudet. He saavat lisää tietoja nopeammin ja yksityiskohtaisemmin. Mutta ennen kaikkea on niin, että tämä direktiivi tulee kattamaan yhä useamman ihmisen, jotka työskentelevät epätyypillisissä tilanteissa – vain jotka ovat alle 12 tuntia kuussa eivät ole tämän piirissä, mutta koko direktiivi on erittäin hyödyllinen erityisesti naisille, jotka usein työskentelevät epävarmoissa työsuhteissa. Meidän pitää toimia fiksusti, yhdistää ennustettavuus, turvallisuus ja jousto. Tämä on tarpeen, kiitos. Edustaja Fei, minuutti. Grazie. Kiitos puhemies. Niiden eurooppalaisten määrä, jotka tekevät epävarmoja työ, töitä, heidän määränsä kasvaa edelleen erilaisilla alustoilla ja ne, jotka kärsivät tästä eniten, ovat jälleen kerran nuoret ja naiset. He ovat jääneet tällaisiin epätyypillisiin työsuhteisiin, esimerkiksi nollatuntisopimus töihin. Ja tällä uudella lainsäädännöllä tilannetta parannetaan ja työntekijöiden suojaa ja avo- tilanteiden avoimuutta parannetaan yli 200 miljoonan työntekijän osalta. Meidän täytyy tehdä kuitenkin entistä enemmän. SD tulee pyytämään työehtoja ja oloja pyytävää puitelainsäädäntöä, jolla katsotaan kaikki työsuhteet. Ja tarvitaan kattavaa taistelua, jotta nämä oikeudet toteutuvat kaikkialla Euroopassa. Olemme onnistuneet monessa asiassa kolmen vuoden taistelun jälkeen parlamentissa. Asioita voi muuttaa ja niitä on muutettava. Kiitos. Edustaja Gerike, minuutti. Puhemies, komission jäsen, osa-aikatyö liittyy lähinnä naisiin, tai siis lähinnä naiset ovat osa työnkyntä, edusti äidit. Tämä on viho, perheisiin vihamista suhtuvat politiikkaa, koska tällä alalla erityisesti heidät olisi voitu ottaa mukaan. Tässä pitää tunnustaa työteoksi muitakin asioita, lastenhoito, lastentarhoissa muun muassa. Tai siis tässä pitää nyt ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden vähimmäistulo ja eläkekuluja jota vastaan taistelemme. Erityisesti naiset ovat kärsineet näistä ratkaisuista. Tässä Unkari erityisesti voisi toimia meidän esimerkki opilana, kun ajatellaan vanhempien huomioimista myös tulevalla lainsäädäntökaudella voimme tässä vielä suorittaa paljon. Kiitos. Madame Shoidrova, pour une minute. Shoidrova, puolitoista minuuttia. Kiitokset Euroopan lainsäädäntöä on muutettava sisämarkkinoilla tapahtuvien muutosten suhteen. Työmarkkinat muuttuvat ja on yhä enemmän joustavia työmuotoja. Minä en kutsu tätä epävarmaksi työnteoksi, koska mielestäni joustavan työnteon ei tarvitse johtaa työntekijöiden hyväksikäyttöön. Mutta toisaalta jotkut työntekijät pitävät enemmän tällaisista joustavista työ, työoloista ja työsopimuksista. Tietenkin ennustettavuutta täytyy ja äh, työsuhteen turvaa täytyy varmistaa. Siksi tuen tätä direktiiviä ja sopimusta, joka on aikaan saatu. Kiitän kaikkia esittelijä ja komissaari. Olen hyvin tyytyväinen.